Chers collègues, la séance est reprise. Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Ensin Edir Kärsiävälin lausunto. Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus. Muchas gracias, presidente. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja tässä ihan vastikään. Äh, itse asiassa Mm, muutettiin toimintatapaa tämän asiakokonaisuuden suhteen. Nythän tämä kuuluukin Ekon valiokunnalle ja me teemme lausunnon. Ensi vuonna tehdään päinvastoin, että me olemme vastuuvaliokunta ja Ekon puolestaan antaa meille lausunnon. Tässä minun lausunnossani halusin kuvailla neljä asiaa, nostaisin neljä asiaa Meillähän ei tilaa kovin paljon ole. Tosiaan Euroopan investointipankin merkitys Euroopan unionin talousarviollekin on yhä kasvava, koska rahoitusvälineiden määrä on lisääntymään päin ja näissähän Euroopan investointipankki on mukana ja näin ollen tämä toiminta heijastuu myös meidän budjettiimme. Budjetti on yhä monimutkaisempi ja paitsi Euroopan investointipankin kautta myös muiden uusien välineiden kautta toimijoita on yhä useampia. Ja näin ollen niin tällä alalla kuin muillakin aloilla katsomme, että tarvitsemme lisätietoa ja helpompaa tiedon saantia ja tietojen selkeyttä välttämättä itseämme varten, mutta kansalaisia varten, jotta voimme kansalaisten nimissä tehdä sellaisia budjettipäätöksiä, jotka ovat parhaita mahdollisia ja mahdollisimman perusteltuja. On äärimmäisen tärkeää, että ollaan ajallisesti johdonmukaisia, mutta myös muuten pohjimmiltaan johdonmukaisia, mitä tulee eri aloitteisiin, joissa Euroopan investointipankki on mukana. Kun puhutaan nämä ulkoisista rahoituslähteistä ja investoinneista, niin meidän tulee koordinoida nämä Euroopan investointipankin mandaatin kanssa. Ja nythän on koko joukko kysymyksiä, joita ei välttämättä aina käynnistetä samanaikaisesti, mutta joiden toimia kuitenkin koordinoidaan, jotta ollaan johdonmukaisia ja jotta kaikki eri tahot eivät tee työtään oman halunsa mukaan. Euroopan investointipankilta halutaan tietenkin oikeudenmukaista, poliittisia vaatimuksia vastaavaa toimintaa. Ja kyseessä on komission tiedonanto, joka tässä on taustalla, ja tavoitteena on todellakin sen ähm, hoitaminen, että että välikädet ja kolmannet tahot, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, jotka ovat äh, tehneet äh, jotain kyseenalaista, eivät tietenkään voi tehdä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. Äh, joten nämä ovat nämä neljä ajatusta, jotka minä halusin teille esitellä, mutta tietenkin haluan mielelläni kuulla teidän ajatuksianne ja ehdotuksianne. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Gabriel Saval, kiitoksia näistä ajatuksista, joita pyysitte meitä pohdiskelemaan. Seuraavaksi sitten Jättenmäki. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia kesän jälkeen. Kiitokset lausunnon laatijalle. Täytyy sanoa, että helppo yhtyä niihin asioihin ja esityksiin, joita tuossa kerroit. Muutama sana kuitenkin. Euroopan unionin pitäisi olla johdonmukainen. Me parlamentissa olemme esittäneet toimia veroparatiisitoiminnan vaikeuttamiseksi ja kokonaan poiskytkemiseksi. Sen vuoksi tuntuu kummalliselta, että Euroopan investointipankki voisi antaa ja voi antaa rahaa sellaisiin tarkoituksiin, tai jos tämän rahoituksen välittäjällä on yhteydet veroparatiiseihin. Nämä pitäisi ja pitää pystyä estämään. ja myös eun oikeusasiamies on huomauttanut tästä asiasta eli perusteita tässä asiassa toiminnan muuttamiseen on on lailliset perusteet ja poliittiset perusteet. Sitten toinen asia, mistä lausunnonlaatija myös puhui, on tämä avoimuus eu perussopimusten mukaan ja kaikkien avoimuutta koskevien säädösten mukaan jotka siis koskevat kaikkia eu n laitoksia eu lta edellytetään avoimuutta ja hyvää hallintoa. Ja olen ymmärtänyt että tämä sama säädös ja nämä samat säädökset koskevat euroopan investointipankkeja. Tässä mielessä tuntuu kummalliselta, että investointipankki on viime syksynä tai viime vuonna muuttanut avoimuussääntöjään ja hyväksynyt poikkeuksia, joilla se voi määrätä yhä laajemman skaalan asiakirjoja luottamukselliseksi. Tämä on vastoin avoimuusperiaatetta. Sitten EUn oikeusasiamies on myös todennut, että pankki ei ole muutenkaan aina noudattanut edes itse laatimiaan avoimuussääntöjä. Eli tähän kyllä pitäisi saada muutosta. Ja vielä siinä mielessä, että investointipankin rooli, merkitys ja rahamäärät tulevat kasvamaan, joten EU-ta koskevat avoimuussäännökset pitää olla siellä noudettavissa ja, ja sitten kytkökset veroparatiiseihin pitää saada loppuun tämä tällä kertaa. Voilà un beau projet. Kiitoksia. Eli meidän täytyy torjua veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua. Mutta jos tällaista verosuunnittelua on, se johtuu siitä, että EUn jäsenvaltiot ovat riittävän tyhmiä kilpailekseen keskenään. Tämä on ihan eurooppalainen kysymys. Eli millä tavalla voimme saada päättymään tällaisen sisäisen kilpailun Euroopan unionissa. Kuka muu haluaa puheenvuoron tähän valmistelijan alustukseen? Myresan. Thank you, thank you chairman. I would also... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Gardia Savalia tästä lausunnosta. Olen aivan samaa mieltä kuin mitä hän, tot, hän sanoi. Varsinkin jos katsotaan rahoitusvälineitä ja sitä, millä tavalla niitä hyödynnetään paremmin, Niin johdonmukaisuus näiden eri välineiden välillä täytyy varmistaa. Meillä täytyy olla kaiken kattava lähestymistapa. Ja tietysti esiriroolin kautta EIPen, rooli on ehdottomasti myös ollut kasvussa. Yhdessä esimerkiksi kanssa saamme nähdä nyt suuriakin eroja siinä, millä tavalla EIP on läsnä, jos verrataan jäsenvaltioita toisiinsa. Siitä syystä minusta meidän täytyy arvioida tähän johtaneita syitä. Hyvin usein sellaiset maat, joissa rahoitusmarkkinat ovat vähemmän kehittyneitä, joilla ei ole kokemuksia yksityisen ja julkisen sektorin välisistä kumppanuuksista, joilla ei ole riittävästi tietoa, ovat juuri näitä. Ja siitä syystä minusta meidän täytyy varmistautua siitä, että EIP auttaa kaikkia jäsenvaltioita ja antaa niille riittävästi tietoa, asiantuntemusta, jota ne tarvitsevat, jotta ne voivat hyötyä sieltä saatavasta rahoituksesta. Öö, siis mitään Maantieteellistä konsentraatiota tietenkään ei tule tavoitella, parhaat hankkeet tulee rahoittaa, mutta tasavarainen toimintaympäristö ei kuitenkaan ole olemassa tällä hetkellä ihan siitäkin syystä, että ei ole lainsäädäntöä esimerkiksi julkisen ja yksityisen puolen välisistä kumppanuuksista tai ö, tasaveroista toimintaympäristö ja niin poispäin. En tiedä, onko täällä EIPn edustaja. Jos on, niin haluaisin esittää tämän kysymyksenä. Jollei, niin meidän tulisi itsemme pohtia tätä ja pyrkiä selventämään sitä suhteessamme pankkiin. EIPn aloite, joka keskittyy voimakkaasti eteläisen osan Euroopan unionia, ei kuitenkaan Itä-Eurooppaan. Ja kuitenkin Euroopan parlamentin useimmissa mietinnöissä on sanottu, että nimenomaan itäinen puoli on tärkeä. Meillä on erilaista kehityskulkua. Meidän täytyy tukea myös Ukrainan kehitystä ja kehitystä näissä itäisissä maissa – Sikäli kun ymmärrän, niin tämä EIPn vastustamiskykyaloite on sellainen, joka on tärkeä tässä suhteessa. Haluan saada siihen selvennystä ja haluaisin myöskin kannattaa sitä suurempaa roolia, joka meillä on valiokuntana, kun valvomme EIPn toimintaa, aivan kuten Ekon ja Kont-valiokunnatkin tekevät. Me olemme halunneet olla tärkeässä roolissa siinä, että tulevaisuudessa budjettivaliokunnalla on tärkeämpi rooli, kun valvotaan investointipankin tehtäviä. Se on mielestäni oikea tie eteenpäin. Kuka muu haluaa vielä puheenvuoron? Euroopan investointipankin pitäisi olla yhä tärkeämmässä roolissa, eikä olisi mikään ihme, jos komissio tekisi pikapuoliin ehdotuksia siitä, että luodaan uudenlainen investointirahasto, ei pelkästään Eurooppaan, vaan ehkä Afrikkaan. Eli meidän täytyy varmistaa, että Euroopan investointipankissa on erityistä lisäarvoa. Ja ei ainoastaan investointipankki voita näissä toimissa, vaan että se on todellinen poliittisen tahdon väline. Sitten Gabriel Saval vielä lopuksi. Ah, ei. Ei, tässä vaikuttaa siltä, että olemme ihan samoilla linjoilla. Jos tarkistuksia tulee, niin tutustun niihin. Sitten yritämme saada tämän pakettiin mahdollisimman pian. Tarkistusten määräaika on 20. syyskuuta puolelta päivän. Ja budjettivaliokunta sitten 11.12. lokakuuta äänestää tästä lausuntoluonnoksesta. Ja Ekon valiokunta sitten äänestää 28. marraskuuta. Ja mahdollisesti tämä menee sitten joulukuun täysistuntoon. Eli Gardia Saval Ehkä te tässä voisitte nyt kertoa, mitä mieltä olette siitä, että ulkosuhteissa on toimittu uudella tavalla ja sitten tämä ÖBEK-foorumi. Kiitos puheenjohtajana no, pikemminkin kuin oman mielipiteeni voisin ehkä kertoa, että koordinaattorien kokouksessa pyysimme siis komissiota antamaan meille tietoja tästä EU-laajuisesta foorumista, EU-bekista ja siihen liittyvistä ehdotuksista. Ja tänä vuonna asia oli erityisen tärkeä e, siksikin, että komissio oli ehdot, esittänyt tätä No Nythän se on edelleen luonnosteluvaiheessa, mutta varmasti tulee kuitenkin toteuttamaan tätä rahoituslähdettä, joten olisi kiinnostavaa kuulla päärahoituslähteiden yhdistämistä, joten olisi mukava kuulla tästä suunnitelmasta, eli tämä ulko suhde eh, esiirre tai mitenkä sitä nyt sitten kutsuttavaankaan. Eli pikemminkin kuin, että eh, kuuntelette minua, niin on paras, että kuuntelemme nyt yhdessä komissiota ja saamme nämä tiedot. Kiitos. Eh bien, je transmets votre souhait. Välitän tämän toiveen eteenpäin. Mikä toi? Excusez-moi, That was for the Commission to take the floor. Is that right? Monsieur José Beg. Siis José Beg Planas komissiosta. Kaiser for the, um, for the Commission. Minä edustan Pausta äh, Igfinia komissiosta ja kun tarkastellaan tätä itse EUBEKin kertomusta, siinä kuvaillaan toimintaa heinäkuusta 2015 eteenpäin. Ja tietenkin siinä on toive siitä, että saataisiin aikaiseksi lisätietoja tässä suhteessa. Ensinnäkin aion esittää itse tuon kertomuksen pääsisällön ja sitten kollegani on täällä mukana DEFCO-pääosastosta. Muusat Voksa tässä vieressäni. Niin selventää tätä investointisuunnitelmaa myöhemmin. Kun katsotaan itse tuota tilannetta, niin lopullista päätöstä ei ole vielä hyväksytty tässä suhteessa, mutta muistan, että, että kysymys on siitä, millä tavalla EU-tasolla voidaan yhdistää ulkoisen yhteistyön rahoituslähteitä. Ja parlamentin ja neuvoston pyynnöstä tehtiin tällainen kertomus. Ensimmäinen niistä äh, valmistui aiemmin ja olimme sitä viime vuoden huhtikuussa sitten täällä selvittämässä. Teille moni varmaan muistanee sen. Se, että meillä on EU-alusta, joka käsittelee tällaista ulkoista yhteistyötä, tavoittelee sitä, että voidaan optimoida alusta, jonka avulla voidaan myöntää erilaisia apurahoja ja muuta. Tämä on se työ, johon olemme myöskin pyrkineet tänä asiantuntijaryhmänä jälleen kerran. Tämä on siis joulukuuta vuonna 2015. EUBEC työskentelee Euroopan komission ryhmän alaisuudessa. Siinä on mukana jäsenvaltioiden asiantuntijoita, kuten ulkosuudenhallinto, Euroopan parlamentin ja äh, jäseniä äh, tarkkailijoina. Komissio tarjoaa myös sihteeristön ja tuo poliittinen ryhmä kokoontui neljä kertaa keskustellakseen teknistä puolesta ja 17.12. vuonna 2014, 22.6.2015, 2.10.2015 ja 6.11.2015. Monet edustajat ovat paikalle eri jäsenvaltioista, ulkosuhdehallinnosta, kuten myöskin parlamentista. Ja kaksi erityistä teknistä ryhmää luotiin. Yksi, joka keskittyy yksityisen sektorin resurssien mobilisointiin ja toinen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kummastakin saatiin kertomus ja seurantakertomus. Toinen tekninen kokous on myöskin tarkoitus pitää. Kehityksen rahoitustekninen kokous on myöskin pidetty kesällä 2015 ja tämänhetkinen mietintö tarjoaa myöskin ähm, päivityksen tämänhetkiseen tilanteeseen hallintoon. Tilintarkastustuomioistuimen esittämät äh, suositukset, jotka julkaistiin vuonna 2014 lopussa, ja muiden sidosryhmien työ. Lisäksi siinä otetaan huomioon teknisen tason keskustelut, ja tarkoitus on ottaa käyttöön yksityisiä varoja ja rahoittaa tätä. Niin pää, päätelmänä voidaan todeta, että toiminta on ollut riittävää, kun on tuettu ulkoista yhteistyötä. Johdonmukaisuus on myöskin jatkunut. Suurin osa suosituksista, joita tilintarkastusuomioistuin esittää, kun tarkastetaan on jo käsitelty ja komissio kiinnittää edelleenkin huomiota itse prosessiin. No kun sitten puhutaan tulevasta työstä, niin kertomuksessa todetaan, että tekniset kokoukset ja poliittiset kokoukset EUBEKin alaisuudessa käsittelevät vuoden 2015 joulukuun jälkeen avainasemassa olevia poliittisia kysymyksiä. Ja kuten tiedätte, hyvin moni teistä on tietoinen siitä, että tämä on tapahtunut vastauksena maahanmuuttokriisille vuonna 2016 ja Huon kollegani täällä selittää sitä teille yksityiskohtaisemmin. Lisäksi on otettu mukaan yksityinen sektori ja tarkoitus on myöskin pitää lisäkokouksia ilmastonmuutoskysymyksistä. Tämän prosessin puitteissa haluaisin pyytää teitä esittämään mahdolliset kysymykset, jotka koskevat EUBEC-kertomusta, eli tuota ajanjaksoa joulukuuhun 2015 mennessä, että nämä kysymykset esitettäisiin ensin ja sitten käsitellään nämä muut asiat. Ja muussa tapauksessa sitten Jose jatkaa tätä selvitystä. Kiitoksia. Inkaria niin Saval. Heinäkuu 2014, joulukuu 2015 välinen kausi. Eli kollegani jatkaa ilmeisesti tästä. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi. Pääjohtajan piti olla täällä, mutta hänellä on nyt muita kokouksia, joista valtaosa liittyy komission ulkoiseen investointisuunnitelmaan. Eli meillä on aika paljon aikataulupaineita tällä hetkellä. Ja paljon työtä on tehtävänä ja yritän nyt kertoa teille yleisesti siitä, mistä nyt keskustellaan, mitkä ovat päälinjat. Ja tämän jälkeen komissio sitten tekee päätöksiä ja muita, jotka sitten toimitetaan komitologia menettelyyn ja parlamentin tarkasteltavaksi. Erityisesti toteaisin, että foorumin osalta meillä oli viime tiistaina kokous ja jäsenvaltiot, rahoituslaitokset, asiaan kuuluvat pääosastot ja myöskin parlamentti ovat mukana. Ja kuten kollegani selitti, me annamme hiukan esimakua tämän investointisuunnitelman sidosryhmille sen suhteen, mistä tässä on kyse. Investointisuunnitelmahan on osa uutta kumppanuutta kolmansien maiden kanssa. Se liittyy maahanmuuttokysymyksiin. Eli se on yksi osa tätä agendaa. Investointisuunnitelman päätavoitteena on toimia, niin kuin strategisten investointien rahasto. Se pohjautuu samantyyppisille pilareille. Ja siinä keskitytään maahanmuuton perussyihin. Eli investointisuunnitelman tarkoituksena on edistää talouskasvua ja keskittyä niihin hankkeisiin, joiden avulla parhaiten voidaan saada aikaan työpaikkoja ja kasvua maissa, joissa tällaista maahanmuuttoa, maastamuuttoa esiintyy. As I said, this investment plan has three pillars. As we... Tässä on siis kolme pilaria, niin kuin Esirissäkin. Ensimmäinen pilari pohjautuu viime vuosien kokemuksiin näistä eri malleista. Ja siinä on käytetty rahoitusvälineitä ja siihen on luotu vielä takeet, joiden avulla voimme päästä aloille ja jäsenvaltioihin, joilla yksityisen sektorin kehittäminen on hankalampaa. Tämä ensimmäinen pilari joka johtaa siihen, että pitää luoda rahasto kestävälle kehitykselle ja luoda takurahasto. Siinä on kaksi muutakin pilaria. Teknistä apua, jota annetaan rahoituslaitoksille, erityisesti paikallisille, mutta myöskin maille ja muille sidosryhmille – jotta ne pystyvät valmistelemaan hankkeita näissä puitteissa. Ja sitten komissiolla on kokemusta pilarista, jossa edistetään parempaa liiketoimintaympäristöä kumppanimaissa. Tällä hetkellä päätavoitteena on se, että meidän on integroitu rahoituspaketti, joka kattaa rahoitusta Afrikassa ja naapurialueilla. Ja kuten totesin aluksi, tärkein asia on se, että tämä Afrikan investointiväline ja väline. otetaan käyttöön, jotta voidaan puuttua maahanmuuton syihin. Tämä on asia, jossa, josta käydään paljon keskustelua, mutta se ei tarkoita, että muutamme täysin sitä, mitä aikaisemmin on tehty. Tuimme tiettyjä aloja, esimerkiksi energialalla, liikenteessä ja niin edelleen ja me jatkamme tämän tuen antamista tässä ohjelmassa, mutta nyt korostetaan enemmän sitä, että edistämme yksityistä sektoria näissä maissa, jotta sinne syntyy työpaikkoja. Ja aikaisemmin tällaisista hankkeista on saatu korkeintaan 90 prosenttia joistain vain 4-5 prosenttia. Eli tavoitteena on muuttaa investointimallia foorumeiksi, jotka rahoittavat investointeja samoilla säännöillä kuin aikaisemmin, mutta myöskin pitäisi olla tällainen kestävän kehityksen takurahasto, joka mahdollistaa tai parantaa toimintamahdollisuuksia näillä aloilla. Hallinnointi vaatii johdonmukaisuutta. Ja se, mitä on tehty yhdellä alueella, no sitä pitää jatkaa Afrikassa ja naapurialueilla ja sitten sitä voidaan laajentaa mahdollisesti muihin alueisiin tulevaisuudessa. Ja sitten meillä pitää olla samantyyppisiä rakenteita kuin aikaisemmin. Meillä on strateginen johtokunta, joka antaa suunnan tälle ohjelmalle. Ja sitten meillä on erilaisia lautakuntia, jotka hyväksyvät hankkeita näillä investointifoorumeilla. Ehkä vielä puhuisin näistä luvuista, jotka voivat teitä kiinnostaa. Komissio on ilmoittanut, että 3,1 miljardia annetaan käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Eli nämä luvut ovat maahanmuuton tiedonannossa. Ja 2 miljardia otetaan aluekehitysrahastosta ja 400 miljoonaa sitten reservistä ja vajaa miljardi ENIistä ja sitten 160 miljoonaa panafrikkalaisesta välineestä. lähtökohtaisesti saamme noin 31 miljardia kokoon. Eli tässä on tämä suhde yhden suhde 10. Se on aika vähän verrattuna siihen, mitä on saatu aikaan muilla välineillä, mutta haluamme olla vaatimattomia. Ja jäsenvaltioilta pyydämme, että ne täydentävät näitä varoja, jotta loppusummasta olisi paljon korkeampi kuin se, joka komissiolla tällä hetkellä on näköpiirissä. Päätän varmaan tähän. Merci, Kiitoksia, että kuvailitte tätä mekanismia. Ja toivomme nyt sitten, että jäsenvaltiot vastaavat näihin toiveisiin. Ja ehkä EUn budjetti saadaan sitten uuteen kuntoon. Sitten Garja Thaval, loppupuheenvuoro. Sopisiko esittää vielä yksi kysymys? Kyllä. No niin, ensinnäkin eh, kiitokset kaikista näistä tiedoista, erityisesti tuossa puheenvuoronne loppupuolella annoitte meille niitä tietoja, jotka kiinnostavat juuri meitä täällä budjettivaliokunnassa, eli erityisesti se, kuinka iso, minkä laajuinen tämä rahasto voisi olla ja mistä rahat tulevat. Te viittasitte siihen, että jäsenvaltiot antaisivat panoksensa rahastoon. Tuleeko tämä olemaan vapaaehtoista vai tullaanko ne velvoittamaan antamaan joku tietty vähimmäissumma joka tapauksessa? Eli toimitaanko niin kuin esirin kohdalla? Tapahtuuko ehkä niin, että summat voivat olla mitä tahansa maata taivaan välillä? En tiedä, onko teillä näitä tietoja. Ja nyt sitten kysyisin, että kuka tulee hallinnoimaan tätä äh, rahastoa? Siis äh, tuleeko Euroopan investointipankki olemaan siitä vastuussa vai tullaanko luomaan joku oma äh, tahonsa? Mitäs ajatuksia on tämän rahaston hallinnoinnin suhteen tässä vaiheessa? Kiitos. Ja täytyy varmistaa, että tässä ei taas riisuta parlamenttia sen valtaoikeuksista. Voisitko vastata nyt sitten tähän kysymykseen, olkaa hyvä. Mucho placer. Uh, eh, en principio las contribuciones... Kiitoksia. No niin, periaatteessa nämä panokset, joita jäsenvaltioilta pyydetään, tulevat olemaan vapaaehtoisella pohjalla, minkäännäköistä muodollista eh, sitoumusta tähän mennessä ei ole saatu. Täytyy kuitenkin sanoa, että torstaisessa foorumin kokouksessa jo tietyt jäsenvaltiot ilmaisivat kiinnostusta osallistua tähän, mutta summista ei ole vielä ollut mitään puhetta tai niitä ei ole mitenkään vielä sidottu. Tämä tulee tietenkin olemaan äh, tämä koitinkivi ohjelmalle. Ähm, työt alkavat nyt ja toivotaan, toivotaan että jäsenvaltioilla on äh, halua tähän osallistua. Sehän tulee niitä kuitenkin varmasti hyödyttämään. Mitä hallinnointiin tulee, tästä ei vielä ole päätetty. Mm, kun ajatellaan käytettävissä olevia rahastoja, nehän ovat jo olemassa, mitään lisää varoja tai rahastoja ei olla luomassa, joten komissiohan näitä näitä rahastoja tässä vaiheessa hallinnoi. Ja ihan totta on, että Euroopan investointipankilla on ohjelmassa merkittävä rooli, koska Euroopan investointipankkihan äh, edustaa äh, lähes 30 prosenttia rahoituslähteistä, ähm, joten sen rooli tulee olemaan merkittävä, mutta mm, kun ajatellaan vaikkapa näitä takuita, ja muita. Ja erityisesti äh, kyllä äh, investointipankin rooli tulee olemaan merkittävä. Sitten... Äh, en tout cas, le Parlement sera... varmistaa teille, että parlamentti saa asianmukaisesti tietoa kaikista järjestelyistä, joita tehdään tämän hankkeen osalta. Kiitos. Bien, nous allons en rester là. Hyvä. Jätämme tämän asian nyt tähän. Tämä yleinen suuntaushan nyt on selkeästi nähtävillä. Ja sitten siirrämme Euroopan globalisaatiorahastoon. Ja Saroma kertoo, milloin Microsoft voisi saada rahaa hiukan takaisin. Yes, indeed. Kiitoksia, niin se, mikä me nyt tässä on edessämme, on jälleen kerran yksi hakemus, joka on esitetty Euroopan globalisaation rahastolle. Ja tämä, äh, tässä on kyseessä aika iso tapaus. Kyseessä 1441 kohdennettua edunsaajaa yli 2000 työntekijästä, jotka irtisanottiin Suomessa. Aika tyypillinen globalisaatiotapaus. Muistan, että varmasti kaikki Nokian, joka tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä vielä menestyi, mutta toisella ei, koska Android ja iOS nostivat päätään ja Microsoft osti Nokian miltei heti sen jälkeen ihmisiä ryhdyttiin irtisanomaan. Hakemus täyttää kaikki kriteerit. Ja kokonaisbudjetti on 8,94 miljoonaa euroa ja globalisaatiorahaston osuus on 60 prosenttia eli 5,364 miljoonaa euroa. Kyseessä on erittäin heterogeeninen joukko pätevyyksiltään henkilöitä. Tässä tapauksessa on myös paljon korkeakoulutettuja, mutta koska kyseessä on aivan erityinen äh, ala, niin kaikki eivät saa hyötyä äh, tilanteesta, jotka löydä uusia työpaikkoja. Lisäksi on myös monia tarjontaketjun alapäässä olevia yrityksiä mennyt konkurssiin. Haluaisin ottaa esille muutaman kysymyksen Ensinnäkin jäsenvaltion pitäisi korvamerkitä riittävästi varoja hallinnoidakseen sitä, mitä sitten tapahtuu unionin rahojen kanssa. Useissa tapauksissa näin ei kuitenkaan ole tehty, ei ainakaan hyvin. Aiemmissa tapauksissa, joita meillä on ollut, täytyy todeta, että tässä jäsenvaltiossa ja varsinkin tässä tapauksessa on varmistettu se, että riittävästi rahaa on valvonta niin, että kaikki toimenpiteet ovat tehokkaita. Haluaisin myös huomauttaa sen, että nämä kasvokkain tarjottavat palvelut irtisanotuille työntekijöille ovat osoittautuneet aiemmissa globalisaatiorahaston tapauksissa hyödyllisiksi ja näin tapahtuu myös tässä Microsoftin tapauksessa. Muuten ei ole mitään erityistä, eikä minulla ole näitä määräaikoja tässä ehkäpä puheenjohtajalta saamme ne. Kiitos. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Eli sitten aikataulusta. Tarkistukset pitää jättää 15. syyskuuta puolen päivän mennessä. Työllisyysvaliokunta äänestää 26. syyskuuta ja budjettivaliokunta äänestää 26. tai 29. syyskuuta. Haluaako joku puheenvuoron? Onko teillä jotain sanottavaa? Ei taida olla. Eli päätämme tämän keskustelun tähän. Sitten Gonzales Ponsin mietintöä on lykätty. Se koskee myöskin globalisaatiorahastoa ja Ericssonin tapausta. Ja 15.50 pitäisi käynnistää äänestykset. Eli sitten äänestämme. laittakaa äänestyskortti paikalleen. Ensin tarkistamme, että äänestyslaitteet toimivat. Äänestys alkaa. Joku laittoi kortin sisään, mutta ei äänestänyt. No niin. Äänestys päättyy. Kristoforun mietintö. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Tarkastus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta, äh, suokaan 20 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 21, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 16 vastaan. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Siis tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko lausunto näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Sitten Alin lausunto. YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla. Sillä on tarkistus numero 25, joka on vedetty pois. se on siinä ihan ensimmäisellä sivulla. Ennen kompromissi kolmosta. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 17 vastaan. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavaksi kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli tarkistus 35 äänestys alkaa. Hyväksytty. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.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 tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis tämä oli tarkistus 16. Niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa vielä tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten koko lausunto näin muutettuna Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 5 vastaan 2 tyhjää ääntä, eli onnittelut valmistelijalle. Sitten pääluokka 3, talousarviosta 2016. Fernandes on tehnyt tiettyjä ehdotuksia tänä aamuna siirroista. Ai, eikö ole siirtoja? No sitten muut pääluokat. Ensinnäkin asiat, joita ei käsitellä suljetuin oven. Depre. Euh, non, niin, puheenjohtaja, halusin varmistaa sen, että, että käsittelemme ehdottomasti tämän osakkeen osion kolme lisätalousarvioesityksen numero kolme suljetuin ovin. Halusin vain sen varmistaa. Muussa kohden ei ole mitään ongelmia. Eli, eli nelonen sen puolella olen. Mais le 27, c'est de la sécurité, donc c'est à traiter in camera. 27 liittyy turvallisuuteen, eli se on suljetun ovin, ja sitten 25. Ehkä se voitaisiin hyväksyä ilman äänestystäkin. Ei kysyttävää, eli se voidaan varmaan katsoa hyväksytyksi. Sitten tietosuojavaltuutetut, siirtopyyntö, 25 ei ongelmia. Hyvä. Ennen kuin siirrytään kokouksen suljetun ovin, niin Hallmeier puhuu kiinteistöistä. Katka. Mm, puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ulkosuhdehallinto toimitti meille asiakirjan, jota se oli, joutui muuttamaan ää, itse asiassa vasta eilen. Se huomasi lasken, tehneensä kolmen miljoonan euron ra- laskuvirheen. Kyse on ihan tavallisesta menettelystä eikä vain tiedottamisesta. Neuvostokin on pyytänyt lisätietoa. Nämä tiedot ovat vielä epäselviä ja siksi ehdottaisin, että kun kerran itsekin sain tämän uuden ehdotuksen vasta eilen ja varjoesittelijät vasta tänään, ja täytyyhän meillä nyt olla tilaisuus tarkastella tätä ehdotusta, niin ehdottaisin, että lykätään käsittely ensi kokoukseen. Bien, report. Ce sera... Eli lykätään tätä sitten keskiviikolle 14. syyskuuta Strasbourgin. Kyllä, tosiaan käynnistetään uusi menettely, koska saimme uuden ehdotuksen eilen. 14. syyskuuta voimme sitten kuulla näistä ehdotuksista – koskien tätä väliarviointia. Näinhän komissio on nimennyt tämän tekstin, siis ei revision, vaan midterm review. Kaikki voivat vetää siitä omat johtopäätöksensä. Oliko muita kysymyksiä, joita voidaan käsitellä julkisesti? Ei ole. Eli siirrymme siis osioon suljetuin ovin. Eli ne, joilla ei ole oikeutta olla kokouksessa suljetuin ovin, niin pyytäisin heitä poistumaan kokoussalista.